No niin, hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Äh, olen iloinen voidessani ilmoittaa teille, että voimme siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Kyse on suullisesta kysymyksestä neuvostolle. Tähän vaaditaan suullinen vastaus. Aihe on kuoleman rangaistus. Nyt pyydän esittelijää puhumaan Euroopan parlamentin Esittelijä Elena Valenciano esittelee asian. Kiitoksia puhemies. 10. päivä tätä kuuta vietetään maailmanlaajuista kuolemanrangaistuksen vastaista päivää ja se onkin hyvä hetki Euroopan unionille reagoida maailmanlaajuisella tasolla kuolemanrangaistuksen aikaansaamisen, äh, kuolemanrangaistuksen lakkauttamisen ja täytäntöönpanon pysäyttämisen aikaansaamiseksi. No missä tilanteessa nyt olemme? Meillä on hyviä uutisia kerrottavana, mutta niitä on vain hyvin vähän ja huonoja uutisia enemmän. Aloitan huonoista. 51 maailman maata käyttää vielä tai sillä on vielä lainsäädännössään kuolemanrangaistus. 22 näistä suoritti teloituksia vuonna 2014. Joissakin sen valtioissa kuoleman kuoleman rangaistusta käytetään hälyttävän korkeassa määrin. Tietoja on hyvin vaikeaa saada, koska on maita, jotka eivät anna tietoja teloituksistaan, esimerkiksi Kiina ja Vietnam, jotka ovat hyvin merkittäviä maita, itse asiassa EUn läheisiä yhteistyökumppaneita. Ja meidän täytyy vaatia näitä tietoja heiltä äärimmäisen jämäkästi. Erityisesti Kiinan tiedot tarvittaisiin, jotta voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisesti kuoleman, sopimuksen, äh, kuoleman äh, rangaistuksen käyttöä. Ensimmäiseksi totaisin, että EUn täytyy vaatia tärkeiltä sopimus- ja yhteistyökumppaneiltaan tietoja teloituksista siviili- ja sotilaslainsäädännön täytäntöönpanemiseksi. Sitten voimme kertoa, että vuonna 2014 teloitukset ovat vähentäneet, vähentyneet 20 prosentilla. Siitä huolimatta joissakin maissa, tietyissä maissa teloitukset eivät ole pelkästään vähentyneet, eivät ole vähentyneet, vaan itse asiassa nousseet. Häpeällinen kokonaiskuva tai kokonaislista tai kokonais, mm, kokonaiskuva on sellainen, että Kiina niitä johtaa ja sitten Saudi-Arabiassa niitä on suoritettu 130 ja USAn kaikkein lähin liittolainen 35 teloituksella vuonna 2014 on häpeällinen tieto. 2014 vuonna suoritetuista teloituksista 67 prosenttia suoritettiin kolmessa maassa, Itä Iranissa, Irakissa ja Saudi-Arabiassa. Sitten ah, Japanissa, Malesiassa, Pakistanissa teloitettiin fyysisesti ja henkisesti vammaisten henkilöiden telotuksia. Ja haluaisin myöskin osoittaa osan puheenvuorostani niin kutsutulle maailmanlaajuiselle kuoleman jonolle, siis jotka odottavat vielä kuolemantuominnon täytäntöönpaloa. Vuonna 2014 äh, tuomitiin kuolemaan lähes, lähes 30 prosenttia enemmän henkilöitä kuin edellisvuonna. Ja sen takia tämä maailmanlaajuinen kuolemanjono ei pienene, vaan se kasvaa, pitenee. Ja todelliset luvut ovat kuitenkin paljon suurempia kuin ne, mitkä tunnemme. Egyptissä 500 äh, uutta Pakistanissa 270 ja Bangladesissa 130. Nämä ovat ne maat, jotka olivat 2000 vuoden listan kärjessä. Egyptissä ja Nigeriassa äh, luvut ovat nousseet valtavasti. Ja USA on hyvin korkealla tuolla listalla, 72 kuolemantuomiota vuonna 2014. Koko maailmassa 9 yli 19 000 tuomittiin kuolemaan ja yli 8 000 pelkästään Pakistanissa, vaikka täytäntöönpanosta oltiin luovuttu. Tämä parlamentin ihmisoikeusvaliokunta ja haluaa tietää, mitä Euroopan unioni on tehnyt, jotta voitaisiin edistää kuolemanrangaistuksen poistamista erityisesti kahdenvälisissä suhteissaan niiden maiden kanssa, joissa kuolemantuomio on vielä olemassa ja jossa luvut sen täytäntöönpanosta ja tuomioista nousevat. Euroopan unionin instituutioiden täytyy harjoittaa painostusta. Olemmeko valmiita vaatimaan sopimusneuvotteluissamme tiettyjen maiden kanssa kuolemansopimuksen sopimuksen täytäntöönpanon vaatimista? Jotkut jäsenvaltioista ovat hyvin samankaltaisia kuin omat maamme, esimerkiksi USA. Ja minun mielestä meillä on oikeus lisätä TTIP-neuvotteluihin myöskin eh, kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lakkauttamisen tai pysäyttämisen vaatimus. Euroopan unionin pitää auttaa pelastamaan henkiä. Ja se täytyy näkyä myös kolmansien valtioiden kanssa solmittavissa suhteissa. Kiitoksia. E, excuse me. E, madam, do you accept blue card from Mr. Kornicke? Hyväksyttekö te sinisen kortin herra Kornicilta? No. Yes. Hyväksyttekö? Keneltä? Mr. Corvin Mikke. Corvin Mikke. Eh, francamente, creo que es mejor que sigamos con el debate. Luulenpa, että on parempi, että jatketaan keskustelua ihan suoraan. Thank you for this frank answer. Uh... Kiitos. Ja sitten Euroopan ministerineuvoston, <clears throat> tai ministerineuvoston puolesta sitten edustaja Schmidt, arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitos tästä hyvin tärkeästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä. Nimittäin kuolemanrangaistuksen poistaminen on toki eurooppalaisten arvojen keskiössä. Millään valtiolla ei pitäisi olla oikeutta päättää kansalaistensa elämästä tai kuolemasta. Me kaikki uskomme oikeudenmukaisiin rangaistuksiin. Ja tästä ei pidä ikinä poistaa toivoa tulevaisuudesta ja korjaantumisesta. Nämä ovat Paavi Francisin sanoja Yhdysvaltain kongressissa jokin aika sitten. Vuodesta 1983 alkaen kuolemanrangaistuksen kieltäminen on osa Euroopan yhteistä säännöstöä. Se kuvaa Eurooppaa ja on, onkin kiinnostavaa, että tämä keskustelu käydään juuri muutamaa päivää ennen maailman 13 kuolemanrangaistuksen kieltämisen tai vastustamisen päivää. Ja kuolemanrangaistushan on ollut osa eurooppalaistakin historiaa vielä 70-luvulla kuolemanrangaistuksia tehtiin Euroopassakin ja vasta vuonna 1982 eräässä suuressa jäsenvaltiossa poistettiin kuoleman rangaistus. Ja sitten rautaesiripun tuolla puolen niitä järjestettiin tai annettiin vielä 80-luvun lopulla. Ja nyt Euroopassa ei kuolemanrangaistusta enää tunneta, joten oma historiamme osoittaa, että asioita voidaan muuttaa. Meidän täytyy uskoa tähän muutokseen myös muualla maailmassa. Meidän täytyy muistaa yksi asia. Me emme koskaan saa pelätä sitä, ettemmekö, tai ettekä, ettekö, ettemmekö uskaltaisi ottaa asiaa esille ulkopolitiikassamme. Meidän täytyy pitää tätä asiaa esillä omissa ulkopoliittisissa toimissamme. Jokin aika sitten, kymmenen vuotta sitten vielä 41 maata antoi näitä kuolemanrangaistuksia, nyt 101 maata on kieltänyt kuolemanrangaistuksen ja jokin vuosi sitten näitä maita oli 22, sekin on vielä liikaa. Monet maat ovat pyrkineet välttämään kuolemanrangaistuksia, joten olemme oikealla tiellä. Tänä päivänä 140 maata on poistanut kuolemanrangaistuksen rangaistusvalikoimastaan, mutta eh, sinänsä lupaavien tilastojen kääntöpuoli on se, että vielä tänäkin vuonna tuhansia ihmisiä on eh, tuomittu kuolemantuomioon tai niitä on jopa pantu täytäntöön, joten tämä kuoleman jono on edelleen olemassa. Vuonna 2013 ja, äh, ja siitä seuraavaan vuoteen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanojen lukumäärä lisääntyi hälyttävällä tavalla. Kuolemanrangaistusta vastaan täytyy taistella tiukasti kaikkialla maailmassa. Ja sitten se, että kuolemanrangaistuksia käytetään huumausaineen rikoksissa, on todella huolestuttava tilanne. Kansainvälinen ihmisoikeus lainsäädäntö on selvä tältä osin. Huumausainerikoksia ei pidetä niin vakavina rikoksina, että niihin voitaisiin soveltaa kuolemaan rangaistusta. Valitettavasti moni Aasian maa silti pitää kiinni tästä käytänteestä, että huumausainerikoksista voidaan langettaa kuoleman tuomio. Tänä vuonna näitä kuolemantuomioita on pantu täytäntöön 616 ja jopa 75 prosenttia näistä on annettu huo, tuo, huoksista. Suuri osa näistä on tehty tai täytäntöön pantu Saudi-Arabiassa. Ja kuolemanrangaistuksia langetetaan edelleen rikoksista, joita ei voida pitää rikosten vakavimpina muodo, muotoina. Jopa, jopa aviorikokset tai, tai seksuaaliset suhteet vapaaehtoisten aikuisten välillä voivat olla tällaisia. Ja jotkut ja valtiot jopa ovat täytäntöönpanneet kuolemantuomioita alaikäisten tai henkisiltä kyvyltään vajavaisten ihmisten kohdalla. Ja useimmat kuolemanrangaistukset ovat seurausta epäreiluista oikeudenkäynneistä, ei ole ollut mahdollista valittaa tuomiosta tai pyytää armahdusta. Ja joissakin maissa kuolemantuomion menettelytavat ovat todella kamalia, julkiset, hirttäjäiset ja muita. Ja tämä on, on todella hälyttävää ja hyvin vastenmielistä. Arvoisa puhemies, meidän täytyy pitää kiinni siitä, että EU on kansainvälisellä tasolla johtava toimija kuolemanrangaistusten vastaisessa taistelussa. Meidän täytyy pitää kiinni EUn selkeästä linjassa, linjasta omassa ulkopolitiikassamme. Kuolemanrangaistuksen poistaminen kaikkialta maailmasta pitäisi olla, äh, tai se onkin tärkeä osa äh, ihmisoikeuksien äh, toimintasuunnitelmaa, joka viime kesänä hyväksyttiin. Tänä vuonna YK on tehnyt kaikkensa, jotta, jotta kuolemanrangaistuksesta päästäisiin eroon kaikkialla maailmassa, ja me jatkamme tätä taistelua. Iran, Irak, Saudi-Arabia, Pakistan, Indonesia, valko ja Egypti, Japani, Singapore, Kiina, Vietnam ja jopa Yhdysvallat. Nämä ovat lähellä meitä olevia maita ja läheisiä liittolaisia, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä ja näihin pitää erityisesti pureutua. Jopa 30 kuolemantuomiota on annettu myös muissa maissa, hyvinkin epäilyttävin perustein. Ja meidän täytyy tässä nyt toimia ponnekkaasti. Me olemme olleet suurin kuolemanrangaistuksen poistamisen äänen kannattaja. Ja meidän täytyy muistaa, että Yhdysvallat ei aina ole tätä taistelua meidän rinnallamme käyne, käynyt. Se, että tuomitaan kuolemanrangaistukset on hyvä alku, mutta se ei vielä riitä. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että muutkin osapuolet sitoutuvat tähän toimintaan. Ja se, että me teemme tätä yhteistyötä ja vakuutamme muitakin, on tärkeä panos ja meidän täytyy samanaikaisesti käydä hyvin syvällistä vuoropuhelua niiden maiden kanssa, jotka edelleen kuolemantuomioita langettavat. Ja erityisesti meidän täytyy tiivistää yhteistyötä niiden ja vuoropuhelua niiden maiden kanssa, joissa kuolemanrangaistus on jälleen yleistynyt jopa vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen. Ja EUn maakohtaisissa strategioissa – kuolemantuomion estäminen ja lopettaminen on tärkeä osa tätä vuoropuhelua. Ihmisoikeusvuoropuhelussa kuolemanrangaistusten poistaminen otetaan aina esille, vaikka keskustelisimme USA ja Japanin kaltaisten liittolaisten kanssa. Kuolemanrangaistuksen poistaminen täytyy ottaa esille kaikkialla maailmassa kaikkien osapuolten kanssa Pakistanissa, Saudi-Arabiassa ja muiden kumppanimaiden kanssa. Meidän täytyy vakuuttaa kaikki asianosaiset siitä, että kuolemanrangaistus ei ole ratkaisu terrorismiin eikä muihinkaan rikoksiin. Meidän täytyy haastaa nämä toimijat ja samalla sitoutua kuolemanrangaistusten poistamiseen. On monia tapoja ottaa tätä asiaa esille. Myös alueelliset yhteydet ovat tärkeitä. Ja Afrikassa on suurin keskittymä niitä maita, joissa kuolemanrangaistuksen poistaminen on edennyt hyvin, hyvin ja Afrikassa, Afrikasta saattaa tulla seuraava manner EUn rinnalle, joka on poistanut kokonaisuudessaan kuolemanrangaistuksen. rangaistuksen. Ja tämä on hyvä osoitus EUn vaikutusvallasta. Tällä hetkellä suunnittelemme alueellista kampanjaa Aasian maiden kanssa. Pyrimme käynnistämään siellä kansalaiskeskustelua oikeudesta elämään ja oikeudenmukaisuuteen. YKssa on keskusteltu tästä asiasta myös Houstonissa ja sitten vahvan loppaamisen ansiosta joulukuussa 2014 saatiin tämä lopettaminen 117 ääntä puolesta ja 95 allekirjoittaja tässä oli. EU voi olla kuolemanrangaistuksen vastaisen taistelun sanansaattaja kaikkialla maailmassa, mutta tämä saavutettu moratorio on osoitus siitä, että emme ole tässä taistelussa yksin. Haluaisin, herra puhemies, osoittaa teille kiitokseni siitä, että Euroopan parlamentti on myös ponnekkaasti taistellut kuolemanrangaistusta vastaan. Tämä on tullut ilmi useissa mietinnöissä ja missioissa moniin maihin, joissa Euroopan parlamentin jäsenet ovat hyvin rohkeasti pitäneet esillä kuoleman rangaistuksen vastaista taistelua. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kuolemanrangaistuksia pyritään vähentämään tai poistamaan ne kokonaan kaikissa niissä maissa, joiden kanssa ulkosuhteita harjoitetaan. tämän täytyy olla meidän kirkas tavoitteemme ja meidän täytyy pitää kiinni siitä periaatteesta, että millään valtiolla ei ole oikeutta määrätä kansalaistensa elämästä tai kuolemasta. E, e, Kiitos. Haluaisin nyt kertoa, että tässä e, keskustelussa neuvoston puheenvuoroon ei voida käyttää sinistä korttia. Ainoastaan silloin, kun parlamentin jäsenet puhuvat, voidaan pyytää sinistä, käyttää sinistä korttia. Nyt annan puheenvuoron poliittisille ryhmille ja ensimmäisenä Lars Adaktusson EPP-ryhmän nimissä. Herr Tolman. Puhemies, Amnesty Internationalin mukaan suurin osa teloituksista tänään tapahtuu kommunistisessa Kiinassa. Sen jälkeen tulevat diktatuurit Iran ja Saudi-Arabia. Saudi-Arabiassa puhutaan teloituksista ainoana julkisen huvituksen muotona jalkapallon lisäksi. Ihan kuten Iisiksessäkin nämä teloitukset tapahtuvat me teloittamalla tai ristiinnaulitsemalla. Kuvat näistä teloituksista ovat barbarimaisia ja kauheita ja kuoleman rangaistusta ei saa kuitenkaan yksinkertaistaa käsittämään ainoastaan se, millä tavalla se toteutetaan. Jokaisen oikeusvaltion perustavaa laatua oleva kysymys täytyy olla ihmisarvo juutalaiskristillisen etiikan pohjalta, johon meidän etiikkamme perustuu, niin rikollisten täytyy saada uusi mahdollisuus, kun he ovat kärsineet rikoksensa tai tuomionsa. Kuoleman rangaistus ei tee tätä eroa. Kuoleman rangaistus rikkoo perusperiaatetta oikeutta elämää vastaan. Herra puhemies, kun tänään nyt parlamentissa vietetään 13 kertaa kuolemanrangaistuksen vastaista päivää, on tärkeää ottaa esiin ne asiat, jotka tai ne arvot, joiden pohjalta me toimimme, jossa ihmisarvo on aina kaikkein korkein. Kiitos. Tak. Kiitos. Ja sitten SED-ryhmän puolesta puhuu edustaja Pier Antonio Panzeri. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuoleman rangaistus on kaiken julmin rankais, rangaistus. Se äh, loukkaa oikeutta elämään. Se on sellainen rangaistus, jolla ei ole mitään sijaa nykyaikaisessa rikosoikeudessa monessa, monessa maassa ja hallintojärjestelmässä perustellaan sitä sillä, että se on riittävä peloite, niin että ihmiset eivät lankeaisi esimerkiksi huume, äh, huumeongelmiin ja että suuri yleisö sitä kannattaisi. Ja että sillä voitaisiin myöskin väkivaltarikollisuus ratkaista. Monet katsovat kuitenkin, että kulmarangaistus lisää äh, esimerkiksi väkivaltarikoksia Kanadassa 2003 20 vuotta kuolemanrangaistuksen poistamisen jälkeen se on väkivaltarikokset ovat vähentyneet. Kuolemanrangaistus kuitenkin lisää väkivaltaisuutta. Se kehottaa voiman käyttöön itsensä puolustamiseksi ja lisää väkivallan kierteen voimassaoloa. Jos esimerkiksi aseellinen ras, raiskaus johtaisi kuoleman rangaistukseen, niin minkäänlaista mahdollisuutta ei ole siinä, että se voisi ehkäistä vastaavanlaisia rikoksia myöhemmin. Huumerangaistusten tai huumerikosten yhteydessä rangaistusten käyttö rikkoo kansainvälistä oikeutta vastaan. Indonesia, Saudi-Arabia, Kiina, Iran, Malesia ja Singapore kuuluvat näihin maihin, jotka sitä käyttävät eikä ole mitään osoitusta siitä, että kuolemanrangaistus olisi vähentänyt näitä rikoksia tuolla maissa. Politiikan tarkoitu- on tarpeen puolustaa ihmisoikeuksia, vastustaa kuolemanrangaistusta ja selostaa äänestäjilleen miksi valtiot eivät voi tällaiseen rangaistukseen turvautua. Julkinen mielipide, joka tukee kuoleman rangaistusta, perustuu siitä, siihen, että halutaan olla vapaita rikollisuudestaan. Ja esimerkiksi USA on suoritettu tutkimuksia, jotka osoittavat, että kuoleman rangaistus on noussut mm, kuolemanrangaistus on, tai silloin kun kuolemanrangaistuksella on annettu vaihtoehdoksi vanki, vankeusrangaistus, niin riko, rikollisuuden määrä on vähentynyt merkittävästi. Myöskään taloudell, myöskin talko, talko, taloudelliset syyt on otettava huomioon. Jos puhutaan siitä, että esimerkiksi ei voida pitää ihmisiä vankilassa, se ei ole taloudellisesti kestävää, niin täytyy muistaa, että kaksi miljoonaa ihmistä istuu vankiloissa USAssa. Ja jos kaikki tuomittaisiin ja tuomittaisiin kuolemaan ja teloitettaisiin, kovasti, niin siitä huolimatta äh, vankiloissa olevien määrä ei vähenisi. On välttämätöntä, että EU ponnistelee yhteistoimin poliittisesti, jotta kuolemanrangaistus saataisiin kokonaan poistettua maan pinnalta. Uh, Kiitoksia edustaja Pantser ja sitten e Kiitos. Kiitos. Ja sitten ECR-ryhmän puolesta Demesmaker, olkaa hyvä. Kiitos kollegat. ja Jokainen teloitus hiljentää minut. Jokainen teloitus on epäonnistuminen koko ihmisyydelle ja koko ihmiskunnalle. Se on myös merkki siitä, että ei ole onnistuttu toimimaan ihmismäisellä tavalla, vaan barbaarisella tavalla. On totta, että teloitusten määrä koko maailmassa on laskenut ja monet maat ovat lakkauttaneet kuolemantuomion, mutta me olemme kaukana globaalisesta kuolemantuomion lakkauttamisesta ja joissain maissa kuolemantuomittujen määrä on jopa kasvanut. Me tiedämme esimerkiksi, että Iran yksinään tämän vuoden ensimmäisenä puolivuotena teloitti 600 ihmistä. Usein e, ei edes mistään väkivaltaisista asioista, vaan esimerkiksi huumerikoksista tai aviorikkomuksista. Ja sen vuoksi pidän hyvänä oman federaalisen hallitukseni aloitetta YK on ihmisoikeusneuvostossa, kun Belgia pyysi, että tämä otettaisiin, kuolemantuomio otettaisiin jälleen kansainväliselle agendalle. Ja ei tässä ole kysymys ainoastaan taloudellisista eduista, vaan myös ihmisten eduista. Ja jos se otetaan esiin, niin meidän parlamenttimme tulee sitä tukemaan. Alta Group. Kiitos sitten muiden ryhmien puolesta. Patrice Becerra Tercea. Kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kuolemanrangaistus on kummallinen merkki barbaariudesta, sanoi Victor Hugo. Euroopan unioni perustaa toimintansa arvoilleen ja demokratian periaatteelle ja sen takia meidän pitäisi lopettaa kuoleman rangaistus kaikilla maailmassa, koska barbaarisuutta emme voi tukea. Kun nyt lähellä on maailmanlaajuinen kuoleman rangaistuksen vastainen päivä, on tuskallista huomata, että 2014 vuonna vielä oli maita, jossa tuomittiin 2500 henkilöä kuolemaan. Minkään jäsenvaltion ei pitäisi missään olosuhteissa ottaa uudelleen käyttöön kuolemanrangaistusta Euroopassa, koska se olisi Euroopan unionin perustamissopimusten ja perusoikeuskirjan vastaista. Tämä on valtava tehtävä, emmekä pysty tähän yksin. Sen takia tarvitsemme USAn apua siinä, että se lakkauttaisi kuolemanrangaistuksen kaikissa valtioissaan rangaistuksesta eroon täysin. Amnesty Internationalin mukaan Kiina, Iran ja Arabi, Saudi-Arabia ovat teloitustilastojen kärjessä. Kiinasta teloitusluvut eivät ole saatavissa, koska niitä pidetään valtion salaisuutta. Saudi-Arabiassa käytetään myös julkisia teloituksia. Ali Arnimr, joka pidätettiin 17-vuotiaana osallistumisestaan demokratian puolesta järjestettyyn mielen mielenosoitukseen on tuomittu kuolemaan mestaamalla. Ja sitten Iranissa esimerkiksi suoritetaan teloituksia kolme kappaletta päivittäin. Jos kysymme äh, mielipidettäni niin Atena Daimin tai Atemi Faraganin tapauksessa, niin emme voi olla asiasta eri mieltä. Nimittäin siitä, että molemmat ovat olleet vankilassa siitä, että he ovat olleet sosiaalisessa mediassa kritisoimassa äh, teloituksia ja valtion väkivaltaista toimia. Kuolemanrangaistus on kaikkein vakavin ja julmin rangaistusten muoto, emmekä voi sallia tällaista tapahtumaa nykyajan maailmassa. Kiitos. Sitten QNGL-ryhmän puolesta edustaja Mari-Kristiin Versa, puolitoista minuuttia. Kiitos herra puhemies. Mikään teko ei ole barbaarisempi kuin kuoleman tuomio. Kuolemantuomiota vastaan pitää taistella maailmanlaajuisesti. Tämä ei näytä päättyvän koskaan. Jotkut maat ovat siitä päässeet eroon ja niitä pitää onnistella, onnitella. USAssa tilanne on kehittynyt huonoon suuntaan. Ja monissa maissa tässä kuolemanrangaistusten täytäntöönpano on vain lisääntynyt, kuten Pakistanissa ja Indonesiassa ja kuoleman rangaistuksia on pantu täytäntöön enemmän monissa muissa ja joissakin maissa sitten teloitusten määrä on jopa lisääntynyt, kuten Irakissa ja Saudi-Arabiassa. Ja annettu näitä tuomioita muun muassa huumeiden, huumerikoksista ja terrorismista, kuten Egyptissä. Ja tärkeää on se, että miten voitaisiin sallia se, että näitä kuolemanrangaistuksia pannaan täytäntöön sellaisissa maissa, jotka ovat, jotka ovat ne jo kieltäneet. Ja Viktor Orbanin kaltaiset kannanotot eivät Eurooppaan sovi. Enemmän kuin koskaan aikaisemmin meidän täytyy todella taistella tätä vastaan kaikin voimin, kouluttaa ja kasvattaa kansalaisia kaikkialla maailmassa, jotta voimme lopullisesti kitkeä tämän barbaarisen menettelyn kaikkialta maailmasta. Kiitos. Ja seuraavaksi vihreiden ryhmän puolesta Lohbiler. Edustaja Lohbiler, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuolemanrangaistus ei ole mikään oikea vastaus rikollisuuteen ja murhiin jos valtio antaa kuolemantuomion, niin silloin ei käytetä oikeutta, vaan kostoa. Ja tämä on perustana EUn politiikalle, kun on pyritty koko maailmasta poistamaan kuolemantuomio ja todellakin menestyksellä 101 maa on poistanut kuoleman tai tuomion kaikista rikoksista ja 33 valtiota käytännössä on sen poistanut, mutta ei lainsäädännössä. Ikävä kyllä joissain maissa on ollut drastinen kuolemantuomioiden lisääntyminen ja sitten myös maita, jotka ovat käynnistäneet uudelleen kuolemantuomio ja päättäneet sitten sen kuolemantuomion täytäntöönpanon keskeyttämisen. Ei edes, tietyissä maissa pahoista rikoksista voidaan antaa kuolemantuomio, mutta esimerkiksi Kiinassa, Iranissa ja Saudi-Arabiassa voi saada kuolemantuomio myös huumerikoksista. Ja EU pyrkii tässäkin poistamaan kuolemantuomion käyttämiseen, mutta samaan aikaan EU ja EUn jäsenvaltio on osallisena näissä maissa huumeiden vastaisissa ohjelmissa – samoin kuin myös huumeisiin liittyvien rikosten torjuntaohjelmissa. Esimerkiksi Pakistanissa ja Iranissa tämä YK-ohjelma herättää pelkoa siitä, että tässä yhteydessä käytetään kuitenkin myös kuolemantuomiota. EU täytyy huolehtia siitä, että ihmisoikeusstandardeja käytetään kaikissa niissä EUn tukemissa huumeiden torjuntaohjelmissa ja että jos halutaan poistaa kuolemantuomio myös äh, huumetuomioissa, niin silloin äh, täytyy olla valmis myös sitä taloudellisesti tukemaan. Kiitos. Äh, edustaja Lohpiiler, hyväksyttekö sinisen kortin edustajalta Kornikkelta? To continue with the debate, thank you. Uh, thank you. Mieluummin jatkaisin keskustelua. On behalf... Kiitos. Ja sitten EFDD-ryhmän puolesta edustaja Arnott, olkaa hyvä. I am no fan. Kiitoksia puhemies. Minä en ole kuolemanrangaistuksen fani, joskin olen demokratian ystävä. Olemme kuulleet kuolemanrangaistuksen vastaisen näkökulman jo moneen kertaan täällä ja yleisesti ottaen olen samaa mieltä, mutta oletan, että jos kysyisin äänestäjiltäni, niin mitä he äänestäisivät, niin heidän mielipiteensä jakaantuisi kyllä kovasti sen suhteen, että pitäisikö sellainen henkilö, joka taho, tahallaan ottaa toiselta hengen, pitäisikö hänellä olla pelotteena se mahdollisuus, että hän menettää oman henkensä myös rangaistuksena. Ja kun me nyt No, eh, tai jos minulta kysytään, että tuomitsenko Saudi-Arabian rikos, rikosoikeusjärjestelmän, en, kyllä, mutta en pelkästään siksi, että kuolemanrangaistus on käytössä, vaan siksi, että täysin mielivaltaisesti epäreilusti voidaan kuolemanrangaistus langettaa erilaisista rikollisista, rikoksista. Tässä yritetään nyt politisoida yksi mielipide ja sanoa, että tämä olisi se oikea, ainoa oikea, validi näkökulma asiaan. Uh, Kiitos. Hyväksyttekö kollegalta Bill Etheridgeiltä sinisen kortin? Olkaa hyvä. Thank you. Whilst myself and Mr. Arnott... Kiitos. Yleensä me hyväksy, olemme samaa mieltä kaikesta, mutta tästä kohdasta emme. Uskon, että monet ovat samaa mieltä äh, kanssani, että kuolemanrangaistuksen voi antaa vain Jumala. Eikö tässä edustaja ole samaa mieltä, että demokrati, demokratian etusia on kaikista tärkein asia kaikissa maissa. Ja jos sitten demokraattisesti jossakin maassa valitaan, että kuolemanrangaistusta sovelletaan, niin kyllähän jokaisen todellisen demokraatin pitäisi se hyväksyä. Uskon demokratian periaatteeseen ja kyllä, jos tietyn maan kansalaiset haluavat perustaa toimintansa siihen, niin tietenkin minun pitäisi se hyväksyä. Ja samalla tavalla hyväksyn sen, että herra Etheridge katsoo, tai että hän hyväksyisi sitten, että minun henkilöko- jos minun henkilökohtainen kantani voittaisi, niin hän hyväksyisi sitten senkin. Mutta minä katson, että me olemme sellaisessa pisteessä, että minä en usko, että me voimme perustavanlaatuisesti luottaa sellaiseen maahan, joka pystyy mielestään tekemään päätöksiä ihmisten elämästä ja kuolemasta, päätöksiä, joita ei voida peruuttaa. Tässä Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Komodini Katja. EPP-ryhmässä. Olkaa hyvä. The abolition of the death. Kiitos puhemies. Kuolemantuomion poistaminen on välttämätöntä ihmisen arvokkuudelle, joka on erittäin tärkeää myös ihmisoikeuksien suojelemiseksi. Olkaamme selkeä, kun me puhumme kuolemantuomion lakkauttamisesta, me emme sano, että rikoksen pitäisi olla rankaisematon, vaan meidän täytyy huolehtia siitä, että rangaistukset ovat suhteessa rikokseen. Me emme voi hyväksyä eh, sellaista rangaistusta, joka itsessään on ihmisoikeusrikkomus. Kun miettii esimerkiksi alaikäisiä, jotka ovat yhä vielä tänä päivänä kuolemanrangaistuksenkin kohteena ja samanaikaisesti näihin kuolemantuomioksiin liittyy oikeuslaitokset, joissa ei ole oikeudenmukaisia istuntoja, niin silloin EUn täytyisi olla vielä tiukempi tämän rangaistuksen poistamisessa maailmanlaajuisesti. Täytyy herättää ihmisten äh, tietoisuus myös äh, kuolemantuomioista. Täytyy sitoutua vielä enemmän tähän työhön. Meidän on vahvistettava poliittista ja taloudellista tukea äh, julkisen keskustelun herättämiseksi ja myös kouluttaa ihmisiä ja valistaa ihmisiä niin, että antaisimme myös äh, esimerkiksi oikeudellista tukea ja varmistaisimme oikeudenmukaiset äh, oikeudenkäynnit. Uh, thank you. Kiitos. Seuraavaksi. Anteeksi. Hyväksyttekö sinisen kortin edustajalta Kornikke? The debate goes on. En ota vastaan. Mieluummin jatkan keskustelua. Uh, thank you. Um... Kiitos. Niin. Deputat Andi. Seuraavaksi edustaja Andi Kristeo. Puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies. Kuolemanrangaistuksen kitkeminen kaikkialta maailmasta on yksi EUn ihmisoikeuspolitiikan päätavoitteista. Kuoleman rangaistus on rangaistus, joka sotii ihmisarvoa vastaan, ja tutkimus on osoittanut, että kuolemanrangaistuksen olemassaolo ei mitenkään ehkäise väkivaltarikoksia. EU on yksi suurimmista lahjoittajista kansalaisyhteiskunnille, jotka pyrkivät kitkemään rangaistuksen. Me Olemme esimerkiksi pyrkineet estämään kaupankäynnin niillä välineillä, joilla kuolemantuomiota pannaan täytäntöön ja myös kirjoitusvälineet kuuluvat tähän. Euroopan unionin täytyy käydä rakentavaa keskustelua tästä asiasta. Meidän täytyy lisätä tietoisuutta kansalaisten keskuudessa, tiedottaa kaikkiin suuntiin kuolemanrangaistuksen rangaistuksen hirveydestä ja meidän tulee käyttää kaikki keinot, jotta kuolemanrangaistus saadaan kitketyksi kaikkialta maailmasta. Ja sitten seuraavaksi edustaja Cecilia Wikström ALDE-ryhmästä. Yksi minuutti. Det finns inget som är så... Ei ole mitään, mikä olisi niin lopullista kuin kuolema. Ei mitään, mikä olisi yhtä peruuttamatonta. Kaikki, myös tuomioistuimet tekevät välillä virheitä. Ja lähes kaikissa maissa tapahtuu joskus, että vangittu henkilö monen monen vuoden kuluttua saa uuden käsittelyn, kun on tullut uusia todisteita siitä, että hänet on viattomasti tuomittu. Mutta kuolema on peruuttamaton. Ei ole tietä ja keinoa takaisin elämään sen jälkeen, kun tämä rangaistus on kerran toimitettu. Valtion tulee suojella eikä päättää ihmisten elämää. Kuolemantuomio on brutaali. Se ei ole sivistynyttä, se on laitonta ja se on epähumaania. Ja sen vuoksi vetoan tänään sekä puheenjohtajamaahan että komissioon, joka loistaa poissaolollaan, että tämä olisi ehdoton prioriteetti, eli huolehtia siitä, että kuolemantuomio poistetaan joka puolelta maailmassa, jossa sitä on vielä käytössä. Kiitos puhemies. Eh, tak. Kiitos. Seuraavaksi Pablo Iglesias, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvät ystävät, huomenna täällä puhuu Espanjan kuningas, kuten tiedätte. Hänellä on syvä ystävyys Saudi-Arabian kuningasperheen kanssa, joka loistaa kuolemanrangaistuslistojen kärjessä. Ja minun mielestäni olisi hyvä juttu, jos huomenna tämä parlamentti esittäisi huolestumisensa kuninkaalle ja pyytäisi kuninkaalta sitä, että se vaatisi Saudi-Arabian valtakuntaa tai kuningashuonetta poistamaan kuolemanrangaistuksen kokonaisuudessaan. Uskon myös, hyvät kollegat, että ne, jotka ovat kuolemanrangaistusta vastaan, antavat sellaisen eh, mielikuvan itsestään, että ollaan liian läheisiä ystäviä sellaisten valtioiden kanssa, joissa kuolemanrangaistus on. Emme esimerkiksi VTOssa vaadi kuolemanrangaistuksen poistamista. Esimerkiksi USAn kaltainen talousjätti pystyisi sallimaan itselleen tällaisen ö, eh, ö, eh, luksuksen niin, että se voisi harjoittaa vähän vähemmän vaikkapa päivällis- ja illallistoimintaa ja juhlien järjestämistä ja vaatia kauppakumppaneiltaan kuolemanrangaistuksen lopettamista. Lambert. Kiitos. Sitten edustaja Lambert. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos, herra puhemies. Ja kuten kaikki muutkin, minäkin tietysti vastustan kuoleman rangaistusta, mutta meidän lähestymistapamme tulisi olla johdonmukainen. Euroopan ihmisoikeus näkemykset menevät läpi vain, mikäli ne ovat ehdottoman johdonmukaisia ja osoittavat selvää kiinnostusta kohdemaata kohtaan, vaikkapa edus tämä tämä parempi kohtelumenettely ja muut tällaiset konkreettiset toimenpiteet. Ja joissakin maissa kuolemanrangaistusta voidaan pitää jopa poliittisena Ähm, instrumenttina. Olen pahoillani, että joissakin maissa, vaikkapa Pakistanissa, kuolemanrangaistukset on otettu uudelleen käyttöön. Ja esimerkiksi Pakistanissa Musarat tapaus ja sitten Pakistanissahan on tämä vakavasti vammainen henkilö, joka nyt on kuolemanrangaistusjonossa. Ja tämä pitäisi nimenomaan ottaa huomioon, kun tätä etuuskohtelua harkitaan.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 Grazie, Presidente. Penso che sia più interessante continuare con Minustakin olisi mielenkiintoisempaa kyllä jatkaa keskustelua suoraan. Grazie. Kiitos. Ja sitten Stanislav Polčak. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo, za vaši krásnou češtinu mimo jiné. <clears throat> Kiitos eh, puhemies eh, teidän erinomaista tsekin monien muiden kielten joukossa. EU on johtava alue kuoleman tuomion lakkauttamisessa ja EUn ponnisteluita on arvostettava. Mitään vasta-argumentteja ei ole eh-, esitetty sille, että tämä kuolemanrangaistus ei ole mikään peloite edes. Tämä on todistettu sillä, että rikokset ovat vähentyneet sen jälkeen, kun kuolematuomio on poistettu. Tätäkin täytyisi painottaa. Haluaisin, että EU kaksinkertaisi panostuksensa, koska matka täydellisen kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen on vielä pitkä. On maita, jotka käyttävät vielä kuolemantuomioita, meidän täytyisi vaatia niiltä minimistandardeja. Ensinnäkin äh, äh, kuolemantuomioita käytettäisiin vain kaikkein pahimpiin äh, rikoksiin eikä retroaktiivisesti ja että vain yli 18-vuotiaisiin se ei saisi koskea rakkautta olevia naisia, pienten lasten äitejä tai ähm, vammaisia. Ja että tämä kuolemantuomio voidaan peruuttaa koska tahansa. Slovakian pääministeri on kirjoittanut kirjan kuolemantuomiosta ja kehottaisin häntä katsomaan sitä uudelleen sen vuoksi, että se mitä hän kirjoittelee on se mitä hän on suositellut myös pakolaisille, joten hän ehkä tulisi miettiä asiaa uudelleen. Agora, senora deputado eh, Ana Gomes. Seuraavaksi edustaja Ana Gomes, yksi minuutti, olkaa hyvä. Olen täysin samaa mieltä ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajan kanssa tässä mietinnössä vahvistamme sitoumuksemme taistella kuoleman rangaistusta vastaan kaikkialla maailmassa. Iran, Irak, Saudi-Arabia ja Kiina ovat tässä tietysti listan kärkipäässä ja olemme myös huolissamme siitä, että kuolemanrangaistuksia on langetettu terrorismista ja huumausainerikoksista, varsinkin maissa, joissa oikeudenkäynnin reiluutta, oikeudenmukaisuutta ei voida taata ja poliittisia syitä saattaa olla pelissä mukana jonkinlaista vainoa vaikkapa päivän tasajan Gineassa, Pakistanissa tai Kiinassa. Ja ja se on tässäkin yhdistettynä portugalinkieliseen vähemmistöön, joka on tälle suuri häpeä. Ja kun ajatellaan täytyy pitää huolta siitä, että esimerkiksi avustusvaroja ohjataan sillä tavalla, että niiden avulla ei voida mitenkään edesauttaa kuolemanrangaistuksen äh, säilyttämistä. Tärkeää on pitää kiinni siitä, että kuolemanrangaistus poistetaan äh, kaikista maista, koska kuolemanrangaistus kohdistuu hyvin epätasa-arvoisesti äh, kaikista haavoittuvimpiin vankeihin. Ja meidän täytyy myös pitää silmällä lääketeollisuutta, joka kehittää todella näitä kuoleman ruiskuja Yhdysvalloille esimerkiksi. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Hadu Georgio. Muutama päivä sitten Saudi-Arabiassa ilmoitettiin, että he aikovat äh, mestata nuoren miehen ja sen jälkeen julkisesti ristiinnauluta hänet. Tämä on loukkaus meitä kaikkia kohtaan, koska me vastustamme kuolemantuomiota ja siitä huolimatta meidän hallituksemme eivät tee mitään muuta kuin puhuvat. Iranissa ihmisiä hirtetään julkisesti, heidät hirtetään julkisesti ja edustaja, korkea edustaja Mogherini kävi Iranissa, eikä hän kyennyt edes änkyttämään muutamaa sanaa kuolemantuomiosta. Hän puhui ainoastaan taloudellisista intresseistä sen vuoksi, että Irania koskeva kauppasaarto on purettu. Eli se, mitä meidän pitää nyt kysyä Euroopan tai pyytää Euroopan unionin johtajilta on, että he puhuvat asioista ääneen, kun he vierailevat näistä maista. Ja kun puhemies Schulz käy Iranissa, hänen ei pitäisi puhua ainoastaan taloudellisista intresseistä, vaan hänen tulisi sanoa jokunen sananen myös tästä kauheasta ihmisoikeuksien rikkomisesta. Ja USA äh, käyttää myös kuolemantuomiota. Onko tämä laskenut siellä riko, äh, rikostilastoja? Äh, deputy Anna Sitten Anna Istos. Kaksi minuuttia. Yksi minuutti. Kiitoksia, kuten monet täällä ovat jo sanoneet tänä lauantaina kaikki maailman ihmiset osoittavat kantansa kuolemanrangaistusta vastaan. UKssa ensimmäistä kertaa tänä vuonna kuol- tuki on alle 50 prosenttia. Olen siitä tyytyväinen ja meidän täytyy edelleenkin tuomita tällaisten maiden toiminta, jotka kuolemanrangaistusta äh, käyttävät. Iranin ottaisin minäkin tässä esille. Olen tyytyväinen, että EUn diplomatiasuhteet Iraniin ovat normalisoitumassa, mutta minua haittaa se, että julkisesti ei tulvita, tul, tuomita EUsta käsin äh, Ruhanin äh, politiikkaa käyttää kuolemanrangaistusta yhä useammin. Konservatiivikollegat valitettavasti eivät ole täällä paikalla kuulemassa keskustelua usein. He ovat olleet sitä mieltä, että he olisivat halunneet äänestää vapaasti kuoleman rangaistuskysymyksistä. Toivottavasti he olisivat tänä tällä viikolla läsnä kuulemassa tätä ja pidättäytyisivät äänestämästä silloin, kun kuolemanrangaistus on tänäkin päivänä vielä niin vahvasti käytössä monessa maassa. Kiitos. Monsieur le Président, de manière quasi unanime, le parlementaire ici présent... Äh, Euroopan parlamentti on kovin yksimielinen kuolemanrangaistusta vastustaessaan. Se on tietysti oikein, se on epäinhimillistä, barbaarista, aivan karmeaa. Mm, ja sen lisäksi se ei ole edes mikään pelote. USAssa on jo todettu, että se ei mitenkään ehkäise vakavia väkivaltarikoksia, mutta siitä huolimatta kuolemanrangaistus on useassa maassa vielä voimassa. Meidän täytyy nyt vetää tiukkaa linjaa, vaikkakin jotkut populistit Euroopassakin tämän puolesta puhuvat. Ali Almirin äh, kasvot ovat meillä kaikilla muistissa. Parikymppinen saudiarabialainen sai kolmen rangaistuksen puolustaessaan demokratiaa. Ja nämä ovat karmeita tapauksia. Meidän täytyy kunnioittaa Alia ja, ja, ja sitten saada hänen avullaan toivoa saavuttaaksemme oikeudenmukaisemman yhteiskunnan. Kaksi kysymystä neuvostolle kuitenkin. Onko neuvosto valmis taistelemaan demokratian ja elämän puolesta barbariaa vastaan ja onko neuvosto valmis siihen, että vaadimme todella ihmisoikeuksien kunnioittamista ja, ja elämän kunnioittamista, emmekä anna tämän alistua äh, asekaupan hyödyille. Kiitos. Um, thank you. Uh, uh, most uh, Kiitos. Seuraavana edustaja Molnar. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az európai közösség egyik... Kiitos eh, puhemies Yksi Euroopan unionin tärkeimpiä asioita ja saavutuksia on se, että meillä ei enää ole kuolemantuomiota. Ja sen lisäksi neljä muuta Euroopan maata, jotka eivät ole unionin jäseniä. On hyvin tärkeää, että unioni on esitaistelija tässä taistelussa kuolemantuomiota vastaan. Meidän täytyy vakuuttaa myös muut maat lakkauttamaan tämä rangaistus. Lähimenneisyydessä on kuitenkin syntynyt uusi haaste Euroopan unionin sisälle. Viktor Orban, nimittäin Unkarin pääministeri, halusi palauttaa kuoleman tuomion tai hän mietti asiaa. Tämä ei ole millään muotoa hyväksyttävää. Se on vastoin kaikkea sivistystä. Ja Euroopan eh, yhteisö nousi tätä vastaan, joka todistaa sen, että arvot ovat tärkeitä unionille ja ne ovat myös vahvoja Euroopan unionin ytimessä. Ja meidän täytyy toimia sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat äh, ajautumassa kohti diktatuuria. Äh, äh, now it's time for Sitten Aloitamme catch-menettelyn. Euro... Ensimmäisenä edustaja Schmidt. Ei, eh, anteeksi, ensimmäinen edustaja. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Niin, kutsutun äh, maltillisen ruhanin kaudella yli 2000 henkilöä on hirtettyä ja, hirtetty ja tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 700 ja ennen vuoden loppua 1500 henkilöä on odotettavissa kuolemaan tuomion kohtajina. Ja kun Schultz lentää, lentää Teheraniin viikonlopulla, niin pyydän häntä, pyydän teitä, herra Schultz, Euroopan edustajana, kun allekirjoitatte Iranin kanssa ydinsopimuksen, niin älkää unohtako silloin ihmisoikeuksia. Kiitoksia paljon. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Frans Lika. Eh, dziękuję bardzo, panie president. Ladies and gentlemen, I'm very concerned by... Hyvät naiset ja herrat, olen hyvin huolissani siitä, että päinvastoin kuin yleinen trendi, niin yhä useammat maat ovat äh, palauttaneet äh, lakeja, joilla voidaan antaa tuomio huumerikoksista. Sen vuoksi täytyisi komission valtavirtaistaa ulkosuhteissaan keskustelut kolmansien maiden kanssa, joissa teloitukset ovat lisääntyneet tai joissa ollaan käynnistämässä uudelleen teloitukseksi. Kuoleman tuomiot ovat epäinhimillisiä ja ne rikkovat oikeutta elämää ja ne ovat täysin ristiriidassa ihmisoikeusjulistuksen kanssa ja ne ovat lisäksi myös kidutusta. Ei ole hyväksyttyä, että tällaista voi tapahtua. Meidän täytyy vastustaa selkeästi kuolemantuomiota ja vaatia kansainvälistä moratoriota, keskeyttämistä äh, ja pitää unionin ihmisoikeuspolitiikan keskeisimpänä asiana ihmis, äh, kuolemantuomion lakkauttamista. Äh, Kiitoksia. Ja seuraava edustaja, olkaa. Kiitos. kuolemanrangaistus poistettiin EU:ssa, koska se oli ennakkoehto EU:hun liittymiselle. Mutta Kiinassa, Yhdysvalloissa ja monissa muslimimaissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä, vaikkapa Iranissa ja Saudi-Arabiassa. Oikeutta elämään ei voida riistää keneltäkään. Ja jos sitten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen saa rangaistuksen, niin rangaistuksen pitäisi olla pelottava eikä suinkaan lopullinen. Minkä takia jotkut maat vielä vaativat avoimesti kuolemanrangaistuksen palauttamista ja puolustavat sitä? Se on vastoin kaikkia ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Meillä täytyy olla rangaistuksia, jotka ovat pelottavia luonteeltaan, mutta kuolemanrangaistus menee aivan liian pitkälle. On hyvä, että kuolemanrangaistus pyritään kitkemään maailmanlaajuisesti. Kiitos. Ja seuraavaksi Kostas Chrysopolos, olkaa hyvä. Η θανατική ποινή προσβάλλει την αξία του on ihmiselämään kohdistuva loukkaus. Ja tuomion saaneesta henkilöstä tulee esimerkki hänen suorittamastaan rikoksesta. Tai, tai koko tuomio on esimerkki rikoksesta, mistä hänet on tuomittu. Ja sen takia kuolemanrangaistus on lakkautettu YK peruskirjan perusteella ja myöskin muiden kansainvälisten sopimusten perusteella. EU perustuu arvoihin, joista yksi on ihmis, arvon ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Ja se pyrkii edistämään näitä arvoja perustamissopimustensa kakkos- ja kolmosartiklan perusteella, joten EUn pitäisi edistää aktiivisemmin kuolemanrangaistuksen lakkauttamista niissä maissa, joiden kanssa sillä on kauppa- tai poliittisia suhteita, ja meidän pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme lopettaa tällaisen barbaarin toiminnan. Poslanec Igor Soltas. Kiitos. Seuraavaksi Igor Soltas. Eh, hvala za besedo. Eh, torej, gre za temo, eh, na katero moramo biti. Kysymys on aiheesta, jonka suhteen meidän täytyy olla varuillamme koko ajan kuoleman tuomion täytäntöönpano on rikos sivilisaatiota vastaan. Ja komissio sanoo, että se on aina taistellut sitä vastaan. Me haluamme, että ähm, me puutumme niihin maihin, joilla on vielä kuolemantuomio käytössä. Niillä on luonnollisesti äh, tai ne täytyy tuomita. Euroopan parlamentti voi, voi myös harjoittaa poliittista painostusta niitä valtioita kohtaan, jotka käyttävät vielä kuolemantuomiota. Jos Euroopan unioni neuvottelee eri maiden kanssa kauppasopimuksista, niin silloin on erittäin tärkeää, että unioni vaatii eh, näiltä mailta eh, kuolemantuomion lakkauttamista ennen kauppasopimuksen sopimuksen allekirjoittamista. Take a Kiitos. Ja sitten edustaja Batten. Kiitos, arvoisa puhemies. Suullisessa kysymyksessä vaaditaan neuvostoa käyttämään vaikutusvaltaansa painostaakseen niitä maita, joissa kuolemanrangaistus on voimassa, että ne poistaisivat sen. No, tämähän ei ole mitenkään neuvoston oikeus, jos tarkemmin ajatellaan. EUlla ei ole mitään oikeutta sanoa maille, että ne eivät saisi teloittaa kamalimpia rikollisiaan. Jos ajatellaan massamurhaa ja, ja raiskaajia ja kaikkia kamalimpia, vastenmielisimpiä rikollisia, minkä takia heitä ei voitaisi teloittaa, jos niin halutaan? Jos huomenna kysyttäisiin Briteiltä, että otetaanko kuolemanrangaistus uudelleen käyttöön, niin uskon, että enemmistö vastaisi kyllä. Ja minä toivon, että maat, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä, sanovat EUlle selkein sanoen, että hoitakaa omat asianne. Kiitos. Ja sitten niin ennen kuin annan puheenvuoron, haluaisin kertoa kaikille, jotka pyytävät tässä nyt puheenvuoroa, että pyyntö voidaan ottaa huomioon ainoastaan silloin, kun, tai varsinaista keskustelua ennen keskustelun jo ollessa käynnissä en voi enää jakaa puheenvuoroja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Joka vuosi käymme tämän saman keskustelun. No miksi niin? Siksi, että olemme sitä mieltä, että jokaisella on oikeus elämään ja tämä on perusoikeus se perustuu ihan luonnon lakiin, ihmisarvoon. Euroopan sivilisaatio on käynyt läpi senkin vaihte- vaiheen, että kuolemanrangaistus on ollut siellä käytössä. Mutta minä tulen sellaisesta maasta, jossa 25 vuotta sitten otettiin käyttöön täytäntöönpanon keskeyttäminen ja sitten se otettiin uudestaan käyttöön. Kysymys kuuluu, että onko meillä välttämättömät välineet jossa kuolemanrangaistus voitaisiin lakkauttaa kokonaan, niin kuin minunkin maassasi korjaan siis äskeisen. Koska tietysti tietenkin eh, tietyt jäsenvaltiot toteavat, että, tai valtiot toteavat, että täytyy taas taistella terrorismia vastaan, ja koska kyseessä on myös perinne ja niin edespäin. Olemme hyväksyneet täällä paljon päätöslauselmia, jotka ovat saaneet, tehneet selväksi sen, että henkilöt, jotka on tuomittu kuolemaan, on armahdettu. Ja itse asiassa tätä, muun muassa tämän olemme saaneet aikaiseksi Euroopan tason politiikalla täältä parlamentista käsin. No. Kiitos ja seuraava puhuja. President. Kiitoksia puhemies. Kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen on yksi niistä suurista Euroopan voitoista, mutta tänäkin päivänä vielä telotetaan satoja ihmisiä yli 20 maassa ja sen takia täytyy päättäväisesti vielä edistää asiaamme kaikkialla maailmassa. Elämän kunnioittaminen on perusoikeus ja sitä on perustettava kaikin mahdollisin rauhanomaisin keinoin, joita meillä on käytettävissä. Meidän on painostettava hallituksia tiukasti ja erityisesti on arvioitava, mitkä olisivat kaikkein tehokkaimmat lainsäädännölliset välineet eh, kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseksi tai ainakin eh, täytäntöönpanon keskeyttämiseksi ja sen ehkäisemiseksi, ettei uusia kuolemantuomioita annettaisi. Myöskin täytyy katsoa, ettei meidän toimimatta että ei meidän kuolemanrangaistuksen edistämistoimintaa nähtäisi kulttuuriimperialismina, koska minkäänlaista toleranssia ei voida sallia tällaisen toiminnan ylläpitämiseksi. Palpasu Karol Karski. Bardzo proszę. Sitten edustaja Karski. E, życie ludzkie jest najwyższą wartością. I... Elämä on arvoista kaikkein suurin. Mutta minä uskon, että teidän täytyy myös huomioida erilaiset tilanteet, joissa kuolemantuomioita käytetään. Me vastustamme kaikkia kuolemantuomioita, mutta kuten oikeutetusti keskustelussa on tuotu esiin, niin kun on kysymys murhasta tai kaikkein ra- raimmista rikoksista, niin saattaa olla sellainen tilanne, vaikkakin me pyrimme saada kaikki maat asteittain lakkauttamaan tämä antiikkinen rangaistus. Kuoleman tuomiota annetaan myös poliittisista rikoksista, aviorikoksista, uskonnon tai huumekaupasta. Nämä kuoleman tuomiot, vaikka niitä kutsutaan tuomioksi, niitä kutsutaan siis rikoksiksi. Meidän ei tulisi hetkeäkään epäröidä, että ihmiset, jotka haluavat toteuttaa tällaisia tuomioita ovat rikollisia, jotka käyttävät tuomarin viittaa. Sodan jälkeen natsirikolliset joutuivat samaan tilanteeseen. Minusta tällaiset kuoleman tuomiot esimerkiksi aviorikkomuksesta pitäisi, tällaiset tuomarit pitäisi saada mustalle listalle ja oikeuteen itsekin. Böllen. Sitten edustaja Böllen. Uh, thank you. Kiitos, herra puhemies. On hyvä, että keskustelemme kuoleman rangaistuksesta. Tämä on hyvä tilaisuus kartoittaa ja tuoda esille Euroopan vastustusta. Tämä Ibrahim Halawa hän on Irlantin, irlantilainen, kan, irlantilainen, joka on ollut elokuusta lähtien, elokuusta 2013 Arabialaisessa vankilassa, odottaa kuoleman rangaistuksen täytäntöönpanoa. Hänen rikoksensa oli mielipiteensä ilmaisu ja hänen vangitsemisensa on itse asiassa rikkomus Euromed kauppasopimuksen artiklaa 2 kohtaan. Ja herra Smith neuvostosta on sanonut, että neuvosto on tässä kovasanainen, mutta eihän näin ole. Egypti on seitsemäntenä ähm, kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon yleisyydessä. Ja nyt on todellakin aika, että EU ja Irlanti äh, todellakin ottaa kantaan asiaan ja vaati, että tämä irlantilainen nuori mies pääsee egyptiläisestä vankilasta pois. Kiitos. Ja sitten seuraava edustaja, olkaa hyvä. Olen kiitoksia puhemies. Toinen päivä tätä kuuta on kuolemanrangaistuksen vastainen päivä. Tämä on surullinen päivä, koska joudumme toteamaan, että se tai, tämä, tämä ajatus elää vahvasti. Tämä rikos, jota kutsutaan kuoleman rangaistukseksi, omaa kannattajia, jotka ovat meidän strategisia, äh, allia, äh, strategisia kumppaneitamme ja ystäviemme, esimerkiksi Japani ja, äh, ja Valko-Venäjä vaikkapa. Tässä on ihan selvää, että kuolemanrangaistuksella yritetään esimerkiksi eliminoida poliittisia vastustajia. Iran, Iranin ei pitäisi jäädä kaupallisen, kaupankäynnin käsiin, vaan sen pitäisi olla ihmisoikeuksien edistämisen alalla esikuvana. Siellä teloitetaan 700 henkilöä vuosittain esimerkiksi, ja Kiina on toinen suuri ongelma. Mitä voisimme tehdä, jos käyttäisimme kauppaa ihmisoikeuksien edistämiseen eikä päinvastoin? Euroopan pitää yhdistää voimansa, jotta se voisi eh, eh, estää kuolemanrangaistuksen käyttämisen enää nykyaikana. Kiitos ja seuraava edustaja, olkaa hyvä europa ima svoj stav o smrtnoj kazni i on je gotovo jednoglasan. kuoleman tuomion vastustaminen on lähes yksimielistä. Olen iloinen, että monet äh, yhteiskunnat ovat päässeet eroon tästä menetelmästä ja että pahimpiakin rikollisia kohdellaan ihmisinä. Äh, minä uskon, että tällainen eurooppalainen kuolemantuomiokanta pitäisi saada koko maailmaan, varsinkin niiden, niihin kolmansiin maihin, joiden kanssa meillä on vahvoja suhteita kaupan, diplomatian tai sotilasyhteistyön kautta. Tässä herkässä poliittisessa tilanteessa meidän täytyisi löytää keinot, joilla voimme ylläpitää tavoitteemme, koska kuolemantuomilla ei ole tällä vuosituhannella mitään tilaa. Fala. Eh, on behalf of... Kiitos. Sitten ministerineuvoston puolesta ministeri Schmidt, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, voin vain vetää tämän keskustelun yhteen ja on selvää, että tällä vuosituhannella kuolemanrangaistuksella ei ole enää sijaa nykymaailmassa. Olen kiitollinen siitä, että niin moni teistä on meidän rinnallamme tässä päättäväisesti taistelemassa kuolemanrangaistusta vastaan. Tämä taistelu on myös hyvin selkeä viesti. Meidän täytyy antaa hyvin selkeä viesti niille maille, jotka eivät ole vielä jotenkin päässeet tälle vuosituhannelle. Mitään helppoa ratkaisua tähän ei ole. Ja on selvää, että jokaisessa tilanteessa täytyy toimia tapauskohtaisesti, pitää pyrkiä vakuuttamaan vastapuoli ja sitten myös mobilisoida usein kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestötkin mukaan tähän toimintaan, jotta kuolemanrangaistus voidaan todella kitkeä maailmasta. Kansainvälinen mielipideilmasto voi tässä myös olla tärkeässä roolissa. Ja ajatelkaamme, mitä kaikkea YKssa on tehty. Totta kai asiat etenevät ärsyttävän hitaasti, koska tässä välissä tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkensä teloitusten seurauksena, mutta kuitenkin tämä käytävä keskustelu osoittaa, että Eurooppa on uskollinen arvoilleen ja me vaadimme että ne maat, jotka eivät jaa näitä näkemyksiä, ne jakavat ennen kuin meidän kanssamme voidaan tehdä yhteistyötä. Ja tärkeää on, että ihmisoikeus ulottuvuus otetaan mukaan kaikkiin sopimuksiin, joita kumppanimaiden kanssa solmitaan. Täytyy toki olla realisteja siltä osin, että emme voi tässä ja nyt kitkeä kuolemanrangaistusta siten, että lopetettaisiin yhtäkkiä kaikki sopimukset niiden maiden kanssa, joissa kuolemanrangaistus on vielä käytössä. Meidän täytyy yrittää päästä lopputulokseen hyvällä vuoropuhelulla ja vankalla vakuuttamisella. Ja minä olen usko vahvasti, että me saamme nämä muut maat mukaan meidän joukkoomme. Kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta.